lakien muuttamista eurooppalaiseksi lainsäädäksi. Kiitoksia puhemies. Kiitoksia eh, komission jäsen Damanaki. Äänestys toimitetaan huomenna kello 12. Keskustelu päättyy tähän. Nyt siirrymme sitten seuraavaan. Suullinen kysymys eh, eh, komissiolle. Euroopan unionin ja Mauritanian välinen kalastuskumppanuussopimus. Ensimmäinen puhuja on edustaja Fraga. 2012 heinäkuussa sopimuksen mahdollinen kanssa päättyy ja on jo pyydetty neuvottelun mandaattia seuraavalle sopimukselle ja tätä on jo tutkittukin jo neuvostossa ja siitä päätetään piakkoin. Meidän otettava huomioon 218 perustamissopimuksessa siitä, kuka on todellinen lopullinen päättäjä näistä kalastusneuvotteluista. Ja sen takia haluammekin, että tutkittaisiin täysin nämä mahdollisuudet, joita meillä on tämän sopimuksen suhteen ja myöskin toimielinten puitteissa, jotta todella otettaisiin huomioon kaikki ne kysymykset, joita jotka liittyvät tähän kalastussopimukseen, ottaen huomioon kaikki tiedot ja olisimme samalla tasolla kuin neuvosto. Senpä takia meidän täytyy olla mukana tässä prosessilla jo siitä lähtien, kun neuvottelumandaatti hyväksytään ja tällä tavalla kalatalousvaliokunta äh, onkin sitä mieltä, että tarvitaan uutta menettelytapaa tässä äh, sopimusmenettelyssä ja sen pitäisi antaa meille mahdollisuus saada ensimmäiset tiedot näistä neuvotteluista ja osallistua myöskin äh, päätösasemaehdotuksen kalastuksen äh, laatimiseen sen osalta kuin mitä tietyissä kalastussopimuksissa tällä kertaa Mauritanian osalta sovitaan ja että voisimme myöskin saada tietoa äh, neuvottelijoilta lopullisesta protokollasta äh, pöytäkirjasta. Tämä Mauritania on hyvin tärkeä Euroopan unionille. Mauritaniahan edustaa suurta osaa meidän kaupallisesta toiminnastamme ja myöskin me voimme olla Mauritanian vesillä kalastamassa, mikä on hyvin tärkeää Euroopan unionille ja senpä takia tämä sopimus on hyvin tärkeä ja senpä takia haluammekin ehdottaa monia asioita, jotka toivon mukaan näkyvät sitten tuossa kompromissipäätöslausumassa, josta poliittiset ryhmät päättävät tulevien päivien aikana, jotta siinä otettaisiin todella huomioon tietyt huolenaiheet, joita meillä on tämän voimassa olevan pöytäkirjan osalta ja haluamme kiinnittää huomioon seuraaviin seikkoihin. Ensinnäkin parlamentti pitää hyvin tärkeänä sitä, että tuetaan myöskin rahoituksellista vastapainoa. Otetaan kun otetaan huomioon kaikki tarpeet tällä sektorilla, kuten esimerkiksi juuri Mauritanian tarpeet, niin on todella toteutettava kestävää ja edistynyttä kalastuspolitiikkaa. On myöskin muistettava tieteellinen komitea e, ja se, että sen on valvottava tämän sopimuksen hyvää noudattamista. Ja sen tarkoituksenahan on myöskin antaa tieteellisiä lausuntoja kalavaroista sekä myöskin kalastusmahdollisuuksista, joita eri laivastoilla Mauritanian vesillä voi olla. Kolmanneksi on hyvin tärkeää myöskin tietää paremmin muiden muiden maiden saaliit tuolla alueella, koska tämä tietysti vaikuttaa siihen, että tiedämme, mitkä ovat todelliset sellaiset kalavarojen ylijäämät, joita voitaisiin Euroopan unionille sitten myöntää mahdollisuuden osalta. Ja on mietittävä sellaisia kalastusmahdollisuuksia, jotka sopeutettaisiin sitten laivaston todellisiin kapasiteetteihin, jotta voitaisiin välttää se, että maksetaan paperikaloista. Neljänneksi on hyvin tärkeää myöskin neuvotella teknisistä toimenpiteistä jokaista äh, kalalajia varten, jotta voitaisiin äh, lopettaa sellainen asiantila, että mm, maksetaan tietyistä kalalajeista, joiden pyydystäminen teknisesti on mahdotonta. Ja lopuksi on hyvin tärkeää myöskin selventää sitä, kuinka Mauritania äh, toteuttaa valvontaa. Onpa kysymys sitten vaihtoehtoista metodeista ähm, tai erilaisista käytetyistä kriteereistä. On hyvin tärkeää, että molemmat osapuolet noudattavat niitä sitoumuksia, joita on tehty, ja ne ovat myöskin tuossa uudessa pöytäkirjassa mukana. Arvoisa komission jäsen, pyydämme kaikkia tätä komissiolta, joka on tässä neuvotteleva osapuoli, että se ottaisi huomioon nämä ja myöskin muut huolenaiheet, jotka ovat tuossa kompromissipäätöslauselmassa, joka todennäköisesti mahdollisesti seuraavassa täysistunnossa hyväksytään ja jossa todella otamme esille kaikki ne huolenaiheet, joita parlamentilla tässä yhteydessä on. Thank you. Kiitoksia. Komission jäsen Damanaki. Thank you, President. Kiitoksia, puhemies. Haluan kiittää edustaja Fragaa, kalastusvaliokunnan puheenjohtajaa tästä puheenvuorosta ja haluan myöskin sanoa, että Pidän erittäin hyvänä parlamentin työtä tällä alalla. Myöskin olen yhtä mieltä näistä huolenaiheista yleensä ottaen. Miten me voimme toimia, että saamme parhaat mahdolliset tulokset? Haluaisin hiukan puhua tämänhetkisestä kalastussopimuksesta Mauritinin kanssa. Tämän sopimuksen tarkoituksena on taata kalavarojen kestävä käyttö. Me haluamme myöskin estää ja kieltää laittoman kalastuksen, parantaa satamien infrastruktuuria ja meriympäristöä haluamme suojella. Tämän sopimuksen kautta kala, kalastusmahdollisuuksia on vähennetty. Tämä on aiheuttanut esimerkiksi sen, että kala on tullut onnettaan enemmän, mutta kuitenkin ongelmia on ja nyt tarkastelemme sitä, että miten me voimme nämä ongelmat parhaalla mahdollisella tavalla saada pois. Olen Rova Fraakan kanssa samaa mieltä tästä asiasta. Sopimus Mauritanian kanssa on rahoitustermeissä kaikkein tärkein näistä sopimuksista. Kun ajatellaan tätä kehitystä, komissio pohtii sitä, että se esittelisi ehdollisuuden eh, vahvan elementin, joka liittyy uuden protokollan sektoraalisen lähestymistapaan. Tämä tapahtuu eri maksujen kautta, esimerkiksi sektoraalisen maksun kautta. Me tulemme eriyttämään tämän. Näin me voimme reagoida eh, paremmin ja nopeammin eri, eri ongelmiin, joita esiintyy samanaikaisesti eri maksut otetaan käyttöön, koska me emme tietenkään halua, että kalastustoimet joudutaan keskeyttämään. Mitä tulee sitten sektoraaliseen alakohtaiseen tukeen? Maksu oli, maksut olivat hyvin korkeat vuonna 2008-2009. Päinvastoin vuonna 2010 alakohtaisten rahojen täytäntöönpano oli hyvin pieni, ainoastaan 52 prosenttia. Tämä johtuu siitä, että Mauritanian, Mauritanian ministeriö käytti näitä rahoja eri tavoin. Viime vuonna tehtiin sitten päätös, että maksut jaetaan, sektoraalisen tuen maksut jaetaan kahteen osaan. Komissio myöskin piti 9 miljoonaa euroa 18, eli puolet, kunnes suurempi käyttöaste saavutetaan. Me pyrimme vastaamaan näihin kaikkiin puutteisiin. Tämä uusi mekanismi CIS otettiin myöskin käyttöön väliaikaisena toimena. Se otetaan käyttöön vuoden 2011 ensimmäisenä vuosipuoliskona. Tämän uuden erityisen välineen kautta pystytään takaamaan rahojen allokointia niin, että se menee suoraan alakohtaiseen tukeen. Uusi pöytäkirja vuoden 2012 ensimmäinen 8. jälkeen tulee käsittämään nämä uudistukset. Näin ollen neuvottelumandaatti sisältää myöskin demokraattisten periaatteiden lausekkeen ensimmäistä kertaa. Me toivomme, että neuvosto tulee hyväksymään tämän uuden mandaatin ensi viikolla. Mitä tulee laittoman kalastuksen vastaiseen taisteluun, nyt kun uusi asetus on astunut voimaan, komissio on tehnyt tiivistä yhteistyötä Mauritanian valvontaviranomaisten kanssa. Me yritämme varmistaa, että järkevällä tavalla pystytään noudattamaan asetusta. EUn kalastussektorin investoinnit tehdään linjassa Mauritanian toimintaohjelman kanssa. Sen tarkoituksena on helpottaa eurooppalaisten yksityisten yritysten perustamissa, yks, myöskin yhteisyritysten perustamista mauritanialaista ja EU-toimijoiden välillä ja myöskin, että pystytään identifioimaan julkisen ja yksityisen sektorin välinen kumppanuus parhaalla mahdollisella tavalla. Kiitoksia. Seuraavaksi herra Kädek, kaksi minuuttia. Kiitos puhemies, arvoisa komission jäsen, rakkaat kollegat. 2018 kohta 10 mukaan Lissabonin sopimuksessa parlamentin täytyy antaa hyväksyntänsä kansainväliselle sopimukselle, josta jotka komissio on neuvotellut. Ja muistutan, että parlamentin täytyy saada myöskin kaikista neuvotteluvaiheista saada tietoa, mitä tulee Mauritania kalastussopimukseen. Se on tarkoitus uusia vuodelle 2012. Ja tämä tietysti tuo Euroopan unionille tiettyjä rahoitusvelvoitteita. 9 miljoonaa tonnia saalista on myöskin kysymyksessä, siis paljon suuremmat kalastusmahdollisuudet ja ähm, erityisesti kysymys on äyriäisistä ja pääjalkaisista ähm, ja tämä on toinen järjestyksessä Guinea-Bissaun jälkeen on muistettava, äh, että äskettäin juuri kalatalousvaliokunta kävi paikan päällä ja tämä osoittaa, kuinka tärkeä asia on. Mutta Nuoksotissa ei ole riittävästi infrastruktuuria ja tämä vaikeuttaa paikallista kalastusta ja myöskin EUn investointeja laajemmassa mittakaavassa. Tietyt eurooppalaiset alukset on ohjattu pois Mauritanian vesiltä ilman mitään perusteita. Myöskin GMS-satelliitti palveluita voivat mauritaiden viranomaiset käyttää ja tämä tekee laivavarustajan työn vaikeammaksi ja tämä myöskin johtaa siihen, että kalastusmaksut ovat liian korkeita. Teknisiä toimenpiteitä on myöskin tutkittava eurooppalaisten laivavarusten osalta, koska he ovat joutuneet syrjinnän kohteeksi mauritanialaisten taholta. Minä ehdotan, että emme lähde nyt tässä millään lailla aliarvioimaan kiinalaisten vaikutusta Mauritanian kalasektoriin. Siellä on erilaisia kiinalaisia yrityksiä toimimassa Äh, Mauritanian lipun alla ja tämä vaikuttaa taloudelliseen ja sosiaaliseen äh, tilanteeseen paikan päälle ja samalla myöskin Mauritanian kalavaroja ryöstetään. Meidän on valvottava tätä kalastusta, jotta voisimme myöskin valvoa paikallista kalastusta ja mahdollistaa sen ja myöskin puolustaa eurooppalaisia laivavarustajia. Hyvin nopeasti tarvitaan ähm, tätä sopimuksen äh, seurantaa, jatkuvaa seurantaa ja sen sopimuksen äh, toteuttamisjärjestä seurantaa. Me olemme täällä Strasbourgissa oikein hyvässä paikassa myöskin, ja tämä täysistuntosali on ihan oikeassa paikassa. Chambers, niin, meillähän on tietysti kaksi salia. Seuraavaksi edustaja Arsenis. Πρόεδρε, Επιτρόπε Δαμανάκη, αγαπητοί συνάδελφοι, Η πρωτοβουλία των σοσιαλιστών για το Kiitos sosiaalidemokraattien aloite Mauritania päätöslausemaksi pyrkii siihen, että voitaisiin poistaa tietty porsanreikä. Lissabonin sopimuksen pohjalta meillä on selkeä yhteispäätösrooli äh, näissä eurooppalaisissa äh, kysymyksissä ja äh, parlamenttia on tässä pyydetty ratifioimaan sopimuksia, myöskin kalastussopimuksia. Mutta tämä rooli sitä ei voida toteuttaa täysivaltaisesti, jollei meillä olla kaikkia tietoja, kaikkia tietoja täytäntöönpanoa ja neuvotteluihin osallistumismahdollisuuksia. Ja jos näin ei käy ennen kuin asioita lähdetään panemaan täytäntöön, niin huolimatta komission ponnisteluista. Tämä on todellinen ongelma. Parlamenttia pyydetään ratifioimaan sopimuksia, jotka ovat olleet voimassa jo vuoden. Me emme ole saaneet tietoa siitä, kuinka neuvottelut ovat edenneet ainakaan virallisesti. Ja aivan äskettäin parlamentti on kohdannut ongelmia, kun se on pyytänyt saada nähdä asiakirjoja täytäntöön panossa aikaisempien sopimusten aikana. Ja monet kalastussopimukset ovat nyt tulossa uudelleen tarkasteltaviksi ja me tarvitsemme todellista, todellista ää, ähm, ää, äh, periaatteen noudattamista. Meidän pitää pyrkiä sellaiseen periaatteeseen, ettei pyritä välttelemään äh, ongelmia, vaan myöskin näillä mailla on tiettyjä etuja, joiden kanssa näitä sopimuksia siis teemme. Ja Mauritanian osalta äh, tähän liittyy Ää, ähm, suuri ongelma, joka liittyy laittomaan kalastukseen ja tiettyjen kalastuspyydyksien käyttämiseen. Meidän on todella taattava parlamentin taholta se, että meillä on parempi sopimus Mauritanian kanssa ja etästä myöskin pannaan täytäntöön kunnolla. Kiitoksia edustaja Haglund, kaksi minuuttia. No, kiitoksia puhemies, kiitoksia komission jäsenelle tästä johdatuksesta. Minulla oli etu viime vuonna tutustua Mauritaniaan ja tutusta siihen, miten nykyinen sopimus on toiminut. Ja minun täytyy sanoa, että nykyinen sopimus jättää paljon toivomisen varaa. Ennen kaikkea, mitä, jos ajatellaan, että mihin veronmaksajien rahat menevät, Oikeastaan 75 miljoonaa euroa maksaa tämä sopimus ja se merkitsee sitä, että yksi kolmas osa Mauritanian valtion budjetista rahoitetaan meidän rahoillamme. Tämä on hyvin tärkeä sopimus, merkittävä sopimus meille. Jos ajatellaan 2007, niin silloin EU-komissio ehdotti itse, että sopimus purettaisiin, koska tästä sopimuksesta ei ole sitä lisäarvoa, mitä tällaisesta pitäisi olla. Nyt on niin, että tuuli on toisaalta ja saattaa olla, että tällaista sopimusta tarvitaan tässä vaiheessa, mutta minä olen kyllä miettinyt, että miten näitä rahoja käytetään ja mitä lisäarvoa meidän pitäisi siitä saada meidän pitäisi pyrkiä määräämään, että tätä, näitä rahoja käytetään siten, että se tukisi paikallista kalastusta. Meidän kokemuksemme matkalta on, että paikalliset kalastajat olivat saaneet noin 18 miljoonaa euroa ja suurin osa menee muualle. Eli siinä mielessä me vaadimme aika paljon uudelta sopimukselta. Sitä pitää tarkkaan arvioida. Ja lopuksi niin kuin täällä on sanottu, niin Euroopan parlamentti on nyt vastuussa näistä kysymyksistä, koska me olemme mukana allekirjoittamassa näitä sopimuksia ja neuvottelemassa niistä. Ja siksi pitää sellaisten päätöksentekijöiden olla neuvottelemassa, mutta jos nyt ajatellaan, mitä tällä hetkellä on tilanne, niin meillä on aika paljon tässä tehtävää ja varsinkin komissiolla ajatellen tulevaisuutta. Kiitoksia puhemies. Thank you. Kiitokset. Seuraavaksi edustaja Lövin. Thank you very much. Kiitoksia oikein paljon puhemies, komission jäsen, kollegat. Ensinnäkin haluaisin sanoa, että nämä tarkoitukset, joita komissio esitti näissä neuvotteluissa, ovat mielestäni hyvät. Kun ajatellaan sitä ihmisoikeuksien rikkomista ja demokraattisia periaatteita, niin lähestymistapa siihen on hyvä. Myöskin Tämän tarkoituksena on edistää vastuullista kalastusta. Sitäkin tarvitaan erittäin paljon. Ikävä kyllä, me olemme nähneet olemassa olevassa sopimuksessa, että näin ei koskaan kuitenkaan käy. Sitten se, että pitää varmistaa EUn pääsy ainoastaan sellaisiin kalavaroihin, joita paikalliset kalastajat eivät käytä. No nyt kun tiedämme, että EUn laivastot kovasti kilpailevat paikallisten kanssa, niin varmasti nämä, tämä tulee myöskin vaikuttamaan sopimukseen. Kun ajatellaan myöskin parhasta, parasta mahdollista tieteellistä tieteellistä lähestymistapaa tähän, niin esimerkiksi vuonna 2010 oli hyvin monia sellaisia kaloja, joita ylikalastettiin. Myöskin biomassa on vähentynyt 75 prosentin edestä Mauritaniassa vuodesta 2007. Aivan lyhyesti sanottuna mitä lisäkalavaroja nyt tässä komissio luulee löytävänsä Mauritaniasta ja sitä, että, että EU myöskin tarjoaa alakohtaista tukea ja kumppanuutta Mauritanialle, vaikka kalastusmahdollisuudet vähenisivätkin. Me emme voi ylikalastaa kyseisillä vesistöillä ja viedä viimeisen kalan ja sitten poistua paikalta. Kiitoksia, edustaja Ferreira. Signor Presidente, signora Kiitoksia, puhemies, komission jäsen. Yli kahden vuosikymmenen ajan EUlla on Mauritanian kanssa kalastussopimus. 15 vuotta sitten näillä sopimuksilla oli erityiset tavoitteet. Tarkoituksena oli ympäristön suojelu ja yhteistyö. Ja nyt tänä päivänä mietimme, mitkä ovat käytännön tulokset. Jos ajatellaan Mauritanian kalastusta, niin se on kehittänyt hyvin puutteellisesti pienen rannikkokalastuksen, paikallisen rannikkokalastuksen kehittyminen, kalastusteollisuuden ja satamien infrastruktuurin ja kalasa, kalansaaliiden mm, purkaminen, kai valvontatoimenpiteet, kaikki nämä ovat olleet tavoitteita, joista on tullut pelkästään paperia tai sitten viime vuosikymmenen aikana siinä, niissä on tuskin edistytty. Tämä kaikki perustuu siihen, että rahavaroja tulee niin, että pystytään käyttämään tämän maan resursseja hyväksi kaikkein köyhimpien kustannuksella sen sijaan, että he itse siis pystyisivät itse kalaa jalostamaan. Mauritania tässä hävii. Se häviää kalavaransa, se häviää työpaikkansa, tulonsa. Tämä on erityisen hankala ymmärtää, jos ajatellaan, että 600 kilometrin etäisyydellä rannikolta näitä kala, kalasaaliita työstetään. Eli se merkitsee sitä, että kaloja siirretään satamasta toiseen – Eli minä olen sitä mieltä, että EUn kalastuspolitiikassa pitää tapahtua perustavaa laatua oleva muutos ja meidän täytyy tehdä yhteistyötä Mauritanian viranomaisten kanssa. Kiitos. Kiitoksia edustaja Patrao Neves, kaksi minuuttia. Kiitokset herra puhemies. Ähm, kalastussopimuksessa kolmansien maiden kanssa meidän täytyy taata tietyt taloudelliset intressit, mutta myöskin kestävä kalastus. On hyvin tärkeää, että EU soveltaa myöskin rajojensa ulkopuolella hyviä kalastuskäytäntöjä, kuten omilla vesilläänkin, jotta todella taattaisiin ähm, meriekosysteemien tasapaino. Mauritania on tässä yhteydessä aika oma tapauksensa. Siellä on tarkoitus vähentää köyhyyttä ja myöskin tukea tätä sektoria ja niin poispäin. Tämä on hyvin tärkeä asia ja näitä kaikkia toimia täytyy tukea. On hyvin tärkeää edistää myöskin liskalastusta, vähentää liskalastusta tietyillä kehittävillä toimilla ja pyrittävä laadukkaaseen kalastukseen. Ei riitä, että EU, EUn laivat ovat FAON sääntöjen mukaisia, vaan kaikkien täytyy näitä sääntöjä noudattaa, jos ne näillä vesillä kalastavat. Ja senpä takia on olemassa myöskin sellaisia kumppanuussopimuksia, jossa todetaan, että on noudatettava samoja sääntöjä kuin yhteisön lipun alla purjehtivat laivat. Ja sen takia on muistettava, että tähän liittyy myöskin epätasa-arvoisuutta sen suhteen, kuinka äh, eri maiden vesien kalavaroja suojellaan ja säilytetään. One minute. Kiitoksia edustaja Milana minuutti. Kiitoksia puhemies, komission jäsen. Minusta meillä on kaksi ongelmaa. Ensimmäinen on menetelmä ja sitten toinen on kalalajit. Menettely ongelma on se, että tällä kysymyksellä olemme huolehtineet siitä, että me puhumme täällä oikeastaan sellaisesta asiasta, minkä pitäisi olla parlamentin oikeus. Minusta tämän pitää päättyä. Me emme voi soveltaa strategiaa siten, että seuraamme yhteispäätösmenettelyä – jos ajatellaan yhteispäätösmenettelyä todella kultivoidusti, niin tänä päivänä me käymme tätä keskustelua ja sitten sopimus päättyy ja loppujen lopuksi me sanomme kyllä tai ei. Asia pitää kääntää päälailleen. Ja sitten tästä sisällöstä. Haluaisin korostaa sitä, että olen samaa mieltä monien edeltävien puhujien kanssa, mutta kalastussopimukset eivät saa olla kauppasopimuksia, jolla me ostamme kalaa kilottain Mauritaniasta. Kaiken pitää perustua kestävään kehitykseen ja näiden maiden kansantalouteen. Meidän täytyy tietää, kuinka monesta työpaikasta on kyse, kuinka paljon innovaatiota on tässä kalastuksessa. Meidän täytyy tutkia, miten resursseja käytetään hyväksi Eli kyseessä ei ole pelkästään kauppa, vaan kyseessä on kalastussopimus kaikkien seuraamuksineen. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Andreas minuutti. Presidente. Kiitos puhemies. Vuoden päästä sopimus Mauritanian päästä äh, päättyy ja nyt valmistelemme uutta sopimusta uskon, että tämä on hyvä instrumentti kehitystä ajatellen tuossa maassa ja myöskin äh, kalastussektorin politiikkaa ajatellen. Äh, tämä edustaa 29 prosenttia BKTstä ja tämä edistää tämän maan kehittymistä. Kahdenvälinen kehitys sopimusmaittemme välillä todella on asia, jossa täytyy korostaa kestävää kehitystä ja myöskin pyrkiä vähentämään liskalastusta ja myöskin tieteellisen komitean on saatava lisää varoja, jotta se tietää todella, kuinka kalastusta tulee harjoittaa. Tämä liittyy myöskin laivastoihin. Tässä komission jäsenne viittasi eh, Mauritanian hallituksen toimiin ja eh, hallinnollisiin rakenteisiin, eh, jotta se osaisi sopeuttaa myöskin EUn vaatimuksiin. Ja näissä sopimuksissahan aina on hyvä asettaa ehtoja myöskin ihmisoikeuksien osalta, jotta tällä tavalla edistetään demokratisoitumista. Kansainvälisissä kalastussopimuksissa voidaan nähdä ikään kuin instrumentti maan demokratian ja kehittymisen edistämiseksi. Thank you. Kiitoksia. Edustaja Sanchez Presedo, minuutti. Arvoisa puhemies, komission jäsen näin hyvin myönteisellä tavalla tämän komission neuvottelumandaatin pyynnin, jotta tämä kalastuspöytäkirja EUn ja Mauritanian välillä saataisiin aikaiseksi. Tämähän päättyy piakkoin tämä nykyinen pöytäkirja. Tässä todella tarvitaan institutionaalisen yhteistyön henkeä ja myöskin Euroopan parlamentin uusien valtuuksien kunnioittamista Lissabonin pohjalta. Tämä uusi pöytäkirja liittyy kalavaroihin ja siinä on taattava tietty yhteisön laivaston kestävä toiminta. Ja Euroopan unionin täytyy osaltaan myöskin osallistua Mauritanian kala-alan kestävään kehitykseen ja pyrkiä vahvistamaan myöskin kansainvälisiä oikeuksia sekä myöskin ihmisoikeuksia. Vastapainona äh, voidaan tässä katsoa sitä, kuinka äh, Marokko äh, kuinka suhtaudumme Marokkoon. Ja on muistettava todella, että kansalaisten tulee hyötyä tästä toiminnasta ja liskalastushan edelleen vie paljon alueella olevia kontrolli- ja valvontakapasiteetteja. Kiitoksia. Sitten Catch the Eye, herra Valensa, minuutti. Kiitoksia puhemies, arvoisa komission jäsen. Euroopan unionin laivasto, sehän on jo jonkin aikaa toiminut Mauritanian vesistöllä ja meillä on myöskin erityiset suhteet Mauritaniaan, kun olemme siellä vuosikausia kalastaneet. Tämä yhteistyö myöskin sitten vaikuttaa työllisyystilanteeseen Euroopassa ja Afrikassa – ja näin tästä syystä myöskin Afrikassa sitten lähestytään EU-standardeja, mitä tulee kalastukseen. No sitten nämä kumppanuussopimukset kalastuksessa ovat strategisia, eivät ainoastaan kun ajatellaan laivastojen pystyssä pysymistä, vaan kyse on myöskin teollisuudesta ja myöskin niiden afrikkalaisten maiden kehityksestä, jotka hyötyvät tästä Nämä ovat sopimuksia, joista kumpikin osapuoli hyötyy ja myöskin EUn intresseissä on pitää tällaista sopimuksista kiinni. Meidän täytyy kuitenkin pitää myöskin huoli siitä, että menettelyt ovat avoimia, koska, koska ne ovat tärkeitä Mauritanialle, EUlle ja muille osapuolille. Kiitoksia. Seuraavaksi edustaja Möltse. Kiitoksia puhemies Mauritanian ja EUn välisen kalastusopimuksen uudistaminen on sitä varten hyvin tärkeää, koska kyseessä on sopimus, joka koskettaa erityisen herkkää aluetta, eli aluetta, jossa Pohjois-Afrikka on maailmanpolitiikan keskipisteessä. Me tiedämme, että kalastusopimusten pitäisi tuoda hyötyä osapuolille, mutta toisaalta kalastaa pitäisi myöskin ekologiset suhteet huomioon ottaen, jos Mauritanian tuki kattaa yksi kolmasosa koko maan budjetista, niin se on hyvin merkittävä, mutta toisaalta EUn kalastusalukset ovat myöskin sellainen tärkeä, joka tuo Eurooppaan taloudellista hyötyä. Meidän täytyy kuitenkin pyrkiä siihen, että Mauritanissa demokratia ja ihmisoikeuksia vahvistetaan niin, että sinne ei tule vastaavanlaisia ongelmia kuin muissa Afrikan maissa, eli se pitäisi ottaa tärkeäksi tekijäksi huomioon. Kiitoksia. Seuraavaksi komission jäsen Damanaki. Kiitoksia. Haluan kiittää kaikkia puheenvuoroista. Ja haluaisin hyvin selkeästi tässä toistaa, että pidän erittäin hyvänä parlamentin mukanaoloa neuvotteluissa nimenomaan tämän sopimuksen ja muiden sopimusten kohdalla. Haluaisin myöskin muistuttaa teitä siitä, että meillä on uusi puitesopimus parlamentin ja, neuvoston, parlamentin ja komission välillä liittyen tähän asiaan, ja meidän täytyy kunnioittaa kyseistä sopimusta. Kun ajatellaan tämän puitesopimuksen puitteita, niin olen valmis helpottamaan teidän osallistumistanne tähän niin kuin voin. Ja jos voimme tässä tehdä asioita paremmin ja tehdä yhteistyötä, niin tämä on tarkoitus. Eli tämä on se viesti, jonka haluan tässä nyt sanoa. No sitten sisällöstä. Me tarvitsemme tasapainoisen ja varovaisen tavan lähestyä tätä asiaa, koska kun ajatellaan tämän maan suurta merkitystä ja myöskin tämänhetkistä tilannetta ja mikä kyseisessä, kyseisellä alueella on. Eli me tarvitsemme tasapainoa ylijäämien välillä ja resurssien välillä ja myöskin niiden intressien kohdalla, joita meidän laivastoillamme on. Me haluamme helpottaa EUn laivastojen pääsyä alueelle – ja myöskin varmistaa niille yhtäläiset kilpailuedellytykset, koska me ole ainoa laivasto, jotka seilaavat kyseisillä vesillä, vaan siellä on hyvin paljon muita maita, jotka ovat alueella toiminnassa. Meidän täytyy myöskin pitää huoli siitä, että voimme varmistaa yhtäläiset kilpailuedellytykset EU-laivastoille. Meidän täytyy olla myöskin varovaisia, kun käytämme veronmaksajamme varoja – meidän täytyy toki tehdä enemmän, jotta voimme varmistaa sen, että rahan, rahat, jotka annamme, myöskin menevät todellisten edunsaajien käsiin. Heillä on myöskin hyvin suuri vaikutusvalta, jonka he ansaitsevat ajatellen kaikkia toimia, kaikkia parannuksia, joita kyseinen maa tarvitsee. Joten tämä on se tapa, miten me lähestymme tätä hyvin arkaluontoista kysymystä ja on totta, että tarvitsemme myöskin tieteellistä apua ja myöskin enemmän konkreettis, konkreettisia neuvoja ja tietoja, jotta voimme arvioida kantamme. Joten se, mitä me nyt tässä teemme, on se, että menemme neuvostoon ensi viikolla. Yritämme saada ensimmäisen neuvottelumandaatin ja sitten tämän jälkeen tulemme kertomaan konkreettisesti konkreettisella tavalla kalastusvaliokunnan näistä neuvotteluista, mutta haluaisin kertoa teille, että jos muistatte sen, että tämä uusi pöytäkirja sisältää ihmisoikeuslausekkeen, joten tässä sekä Mauritania että me tulemme voittamaan tässä, kun tämä sopimus astuu voimaan. Kiitoksia. Kiitoksia komission jäsen, kiitokset kaikille. Keskustelu päättyy ja neuvostelu toimitetaan seuraavan täysistuntoviikon aikana. Sitten seuraava kohta esityslistalla on suullinen kysymys komissiolle EUn strategia Atlantin aluetta varten. Edustaja Kadek